Teillä on puheenvuoro. Lo primero, lo primero que quiero decir... Ensimmäiseksi puhemies haluaisin sanoa, siis puhemies, Képviselőasszony, képviselőasszony fejezze be a kiabálást, és tisztelje meg a... Arvon rouva, voisitteko lopettaa huutamisen? Voisitteko kunnioittaa tämän parlamentin työtä? Arvoisa parlamentin jäsen, Señora presidenta. Puhemies. Señora presidenta. Puhemies. Poitasa. Usted debe proteger a los diputados. Teidän pitää suojella niitä jäseniä, joilla on puheenvuoro. Te ette selittäneet nyt tämän ryhmän asennetta. Se yrittää keskeyttää Burundi-keskustelun selittämättä miksi. Miksi he halusivat keskeyttää Burundi-keskustelun. Burundilaiset kuolevat demokratian puutteen takia, ja tämä on kyllä häpeällistä parlamentille. akkor járunk el a Kiitoksia, Rova Valenciano. Minun mielestäni paras tapa on jatkaa tyynesti keskustelua, ja niinpä te saatte nyt puheenvuoron kolmeksi minuutiksi, Rova Valenciano. Me haluamme, että Burundissa on demokraattiset vaalit, mutta ehdot eivät täyty, jotta näin kävisi. Se ei ole ollut mahdollista. Burundin vaalit ovat tärkeitä maalle, mutta koko alueelle. Ja haluaisin onnitella työstä, jota edustustomme on tehnyt Burundissa suurlähettiläämme, korkea edustaja, tarkkailijamme, teknikot ja myöskin kollegamme David Martin. Hän sitten arvioi, mikä on todellinen tilanne maassa Siellähän ahdistellaan oppositiota, estetään median vapaa toiminta. Ja siellä on jo yli 40 ihmistä saanut surmansa ja tällä hetkellä on jo 100 000 pakolaista, jotka ovat paineet naapurimaihin, koska he pelkäävät sortoa. Ja syyllinen tähän ei ole kukaan muu kuin presidentti. Presidentti joka selkeästi on rikkonut Arushan sopimuksia ja presidentti, joka on päättänyt, että hänen oma uransa on tärkeämpää kuin kansalaisten vapaus ja elämä. Tällä hetkellä perustuslakia poljetaan jalkoihin, samoin kuin Arushan sopimuksia, ja Euroopan parlamentin täytyy olla tiukka, jos sovimme siitä, että hän ei voi enää hakea kolmatta kautta, niin näin on. Ja ei voida hyväksyä sitä, että me jatkamme tätä tilannetta. Me emme pystyneet sitä pidättämään, ei Euroopan unioni, ei Afrikan unioni, ei YK. Me olemme epäonnistuneet, koska burundilaiset kuolevat. Ja silti tämä nyt näköjään kauheasti naurattaa sitten EFDDn kollegoita, mutta näin nyt tapahtuu. Meidän täytyy toimia nopeasti ja meidän täytyy keskittää rahoitusapu siihen, että tuemme kansalaisyhteiskuntaa, kaikkia niitä, jotka taistelevat sen puolesta, että Arushan sopimuksia noudatettaisiin. EUn varoilla pitää tukea kansalaisyhteiskuntaa. Ja lisäksi meidän täytyy ryhtyä rajoittaviin toimiin ja keskeyttää viisumien myöntäminen ja jäädyttää tilit Burundin elitin osalta, joka estää demokratian kehittymisen. Mutta nyt täytyy kyllä pahoitella sitä, että jos burundialaiset ovat nähneet tämän istunnon, niin sitten me saamme kyllä hävetä sitä kuvaa, jonka EU on antanut itsestään. Täällä ihmiset pelaavat työjärjestyksen kanssa estääkseen tällaisen keskustelun. Ihmiset, jotka eivät usko EU-hun, jotka eivät usko demokratian. Ihmiset, jotka nauravat siellä, huutavat estääkseen keskustelun, jota täällä pitäisi käydä. Haluan kiittää puhemiestä kärsivällisyydestä ja toivon, että Burundissa nyt tiedetään, että vaikka täällä on tiettyjä ryhmiä, jotka haluavat hajottaa unionin, me muut puolustamme sitä EUn arvoja ja me haluamme olla myöskin solidaarisia niitä maita kohtaan, joissa kärsitään. Kiitos. Köszönöm képviselő asszony, köszönöm a hozzászólását. Kiitoksia arvon edustaja. Seuraava puhuja on herra Tiliska, yksi Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin pahoitella vierailijoille sitä, mitä täällä on tänään tapahtunut. Tämä ei ole paras esimerkki Euroopan poliittisesta kulttuurista. Me olemme täällä puolustaneet keskustelun jatkamista ja täällä on syytelty ihmisiä fasisteiksi ja ties miksi eikä anteeksipyyntöjä ole kuultu. Hyvä komission jäsen, puhun lyhyesti. Me olemme saaneet teiltä tärkeää tietoa ja olemme nähneet, mihin toimiin Euroopan unioni on tässä ryhtynyt. Jotakin tästä kuitenkin puuttuu ja toivottavasti voitte kertoa tämän rouva Mogherinille. Tästä puuttuvat ne toimet, joihin me voisimme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan nimissä ryhtyä. Me voisimme todella panna painetta Burundin hallinnolle sen varmistamiseksi, ettei tämä tilanne pahene. Tätä en kuullut teidän puheessanne. Toivottavasti voitte välittää tämän tiedon eteenpäin. Me voimme tässä noudattaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja varmistaa, että tilanne ei pahene. Tätä tässä nyt tarvitaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Lopes Bermejo, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Burundin tilanne on hyvin vakava ja kuten hyvin monta kertaa Afrikassa tapahtuu, sen eh, länsimaiset mediat uno, ovat unohtaneet, mikä on epäoikeudenmukaista. Burundin naapurimaat ovat viime kuukausina ottaneet vastaan yli 100 000 pakolaista, jotka pakenevat poliittista epävakautta ja väkivaltaa. Tämä on Euroopalle solidaarisuuden läksy. He ovat vahvoja eri tavalla kuin Maailma menettää verta ja Euroopan unioni ei ole pystynyt siihen puuttumaan. Siksi he tarvitsevat sekä rahoituksellisia että teknisiä apuja, kansalaisjärjestöjen apua ja virastojen apua kentällä, mutta tämäkään ei vielä riitä. Me emme voi jatkaa sen hyväksymistä, että geostrategiset ja kaupalliset intressit ovat tärkeämpiä kuin Afrikan kansojen rauhanomainen yhteiselo jälleen kerran tuon mantereen resurssit ovat kulkeneet toiseen suuntaan kuin eurooppalaiset aseet. Nyt täytyy etsiä poliittista ratkaisua tähän konfliktiin ja helpottaa dialogia näiden osapuolten välillä. Euroopan, Afrikan unionia tarvitaan myös. Meidän täytyy tehdä työtä rauhan puolesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Sargentini. Puolitoista minuuttia voorzitter laten we dan één kukapa olisi kuvitellut että näin monia kiinnostaa burundi keskustelu no ainakin täällä nyt on aika paljon kiinnostuneita ja se on hienoa ajattelin lähteä David Martinin kanssa tarkkailijaksi vaaleihin ja tilanne näytti haastavalta, mutta ei kuitenkaan ihan katastrofilta, mutta sitten parissa päivässä, siis todellakin kahdessa päivässä, tilanne kääntyi erittäin pahan suuntaan ja vallan kappauksen jälkeinen väkivalta oli aivan hillitöntä. 29. kesäkuuta piti järjestää parlamenttivaalit ja nyt vaikuttaa siltä, että näin ei tule käymään ja näin ei voida toteuttua. Näin ei voida tehdä. Emmekä olisi voineet lähteä myöskään tarkkailemaan vaaleja, teoriassa se ehkä mahdollista, mutta uskon, että siellä on valtavasti väkivaltaa vaalipäivänä, jos nämä vaalit järjestetään, eli silloin vaalitarkkailijoiden on mahdotonta lähteä paikalle. Siellä on pakolaiskriisi, siellä on militiaa, joka aiheuttaa valtavasti tuhoa ja väkivaltaisuuksia. Ja kyse on nyt siitä, mitä voidaan tehdä näille militanteille, jotka vastustavat hallintoa. Mitä me voimme tehdä, kun tilanne on ristäytynyt näin pahasti kädestä näin lyhyessä ajassa? Ja mielestäni on erittäin pahoilta tavata näin, mutta ei ole kovin realistista, että voisimme lähteä tarkkailemaan näitä vaaleja. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Mäkävän kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin ensin yhtyä siihen, mitä edustaja Valenciano sanoi. Tuolla puolella salia kollegat kertoivat, mitä heidän isovanhemmilleen tapahtui 50-70 vuotta sitten täällä Euroopassa, mutta valitettavasti ihmisoikeusrikkomukset, kidutus, sorto ovat nyt todellisuutta Burundissa ja siitä me täällä tänään puhumme. Mietinpä, mitä burundilaiset ajattelisivat, jos näkisivät ja kuulisivat tämän keskustelun ja näkisivät, että heidän maansa vakavaa tilannetta käytetään poliittisiin tarkoituksiin tuon ihmisryhmän toimesta. Palataan nyt tähän tämän vakavan aiheen pariin. Toivottavasti te siellä mietitte hyvin vakavasti tätä kysymystä. Burundin kysymys on valtavan tärkeä, todella tärkeä, koska kysymys on kokonaisesta maasta, ihmisten tahdosta elää demokratiassa, sellaisessa demokratiassa, jossa meillä kaikilla on onni elää. Komission jäsen pahoittelen myös teille tätä tilannetta. Te tulitte pitämään tänne hyvän ja selkeän puheen, joka kattoi kaikki tarpeelliset aspektit Burundin tilanteesta. Kun viimeksi puhuimme tilanteesta, niin tilanne on sen jälkeen vain huonontunut. Sain tietoa paikallisilta, sain tietoa ihmisoikeusrikkomuksista, sotajoukkojen käytöstä. Nämä joukot ovat lähellä hallitusta. Siellä oli pelottelua ja terrorisointia ja kaikkea muuta, josta kollegat ovat puhuneet asukkaille on aiheutunut valtavasti kärsimystä ja epävakautta. Ihmisiä on painut rajojen yli naapurimaihin. On hyvä, että humanitaarista apua on lisätty. Ukipilaiset näköjään ovat sitä mieltä, että sellaista ei tarvita. Me burundilaiset ovat paineet muun muassa Ruandaan ja Tansaniaan. Viime kuussa meitä muistutettiin siitä, että EU antaa paljon apua Burundille. Burundi on inhimillisen kehityksen indeksillä 180-186 valtiosta. Monet miettivät, pitäisikö Burundin auttamista ja tukemista jatkaa tällaisena aikana. Minusta köyhien ei tule koskaan maksaa oman hallituksensa virheistä ja hulluuksista. Burundin hallitusta tulisi muistuttaa sen vastuuksista ja vastuista ja velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia. Sopimusten nojalla, joita se on allekirjoittanut, tulisi olla selvää, että me nyt tarkastelemme sitä, mitä tässä voidaan tehdä, koska haluamme, että vaalit pidetään. Yhdyn tässä muihin, jotka ovat kiittäneet tarkkailijamme David Martinin työtä. Hän on tehnyt yhteistyötä monien muiden kollegoiden kanssa. Me haluamme vaalit Burundiin ja haluamme, että vaalit järjestetään kunnollisissa olosuhteissa. Meillä on muutama viikko aikaa järjestää asiat, joten toivottavasti Burundin hallitus katsoo tätä keskustelua tänään, kuuntelee mitä täällä sanotaan ja toimii sen mukaisesti. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava Puheen. ja on Rova Beferra, Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Sanotaan, että Belgian siirtomaavalta puhui Burundi Ruandasta, eli toisesta Ruandasta, kun he puhuivat Burundista eh, vuonna 2005 ulottunut sisällissota, eh, sisällissota toi 300 000 kuolin uhria, rankaisemattomuus vallitsi ja tämänhetkinen kriisi on eh, ilman muuta poliittinen presidentti haluaa pysyä vallassa perustuslain vastaisesti ynnä muiden kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Mitä Euroopan pitää tässä tehdä? Onko Euroopalla jotain tekemistä? Ruandan kansanmurha ei ollut ainoastaan etninen, vaan myös po- poliittinen. Ja kymmenen vuotta on kulunut tästä ja kansainvälinen yhteisö ei ole tehnyt mitään. Ban Ki-moon on puhunut turvaneuvostolle, jotta rauha ennaltaehkäistäisiin sotaa ja rauha säilytettäisiin Burundissa, mutta se, että me vielä toisen kerran jätämme tehtävämme hoitamatta, se on yksinkertaisesti rikos. Kiitos. Kiitoksia. Tässä olivat siis puhujalistaan merkityt puhumat. Nyt menemme puhujalistan ulkopuolisiin puhujiin Catch the Eye. Se on ensimmäiseksi herra Kaputo, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia. Ikävä kyllä. Burundissa on jälleen hyvin vakava kriisi. Tammikuussa Bob Gururika, joka oli toimittaja afrikkalaisesta radiosta, surmattiin ja nyt kun saatiin kuulla siitä, että presidentti on syösty vallasta, se on johtanut nyt väkivaltaisuuksiin maassa. Ja 40 ihmistä on jo saanut surmansa näissä mellakoissa ja yli 100 000 on joutunut lähtemään pakolaisiksi. Ja kun monet kansallisjärjestöt ovat todenneet, niin presidentti haluaa päästä nyt kolmannelle kaudelle, ja sehän on kielletty kuitenkin maan perustuslaissa. Monet afrikalaiset johtavat ja Yhdysvallat ovat arvostelleet tätä, ja Euroopankin pitää ottaa asiaa nyt kantaa. Ja meidän täytyy nyt vaatia, että hallitus päättää tällaisen toiminnan ja järjestää vaalit perustuslain mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Marias, olkaa. Nyt olemme jälleen kerran keskustelemassa Burundista. Meillä oli jo tiedossa tämä konflikti hyvissä ajoin se, että presidentti pyrkii kolmannelle kaudelle perustuslain vastaus, vastaisesti oli se ö, pisara, joka sai maljan vuotamaan yli uusi sisällissota on odotettavissa. Satoja tuhansia ihmisiä on painut naapurimaihin, jotta he voisivat jäädä henkiin. Ja voimme todeta, että oppositio hyökkää, mutta uusilla vaaleilla ei ole demokraattisia takeita. Opposition vastaista väkivaltaa esiintyy. Niinpä Kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin tehtävänä on tehdä aloitteita. EUn täytyy keskeyttää kehitysapunsa Burundiin ja osoittaa, osoittaa rahat purundilaisten pakolaisten tukemiseen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Jakovčić, olkaa Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tässä on vain yksi varsinainen kysymys, eli se, että onko tämä uuden sisällissodan alku Burundissa on nyt jo kaos, mutta voiko tuo kaos levitä naapurimaihin? Tähän liittyy vielä yksi muukin kysymys, eli se, että minkälaisia välineitä meillä on uuden sisällissodan estämiseksi Burundissa ja miten voimme välttää sen, että tämä konflikti ei leviä muihin valtioihin. Näissäkin maissa on vaalit pian tulossa. Yritämme tietysti tehdä parhaamme, jotta presidentti Kurun Sisa ei asetu ehdolle enää kolmatta kertaa presidentin vaaleissa. Tämä on ainoa tapa edetä tässä. Következő hozzászólunk, Frunzulika képviselő úr. Kiitos sitten Frunzulica. Köszönöm, eh, Madam President. In Africa Kiitoksia. Afrikassa historia toistuu jälleen yksi presidentti, joka näkee valtansa hipovan, yrittää jälleen muuttaa perustuslakia, jotta voisi pysyä vallassa. Ja sitten armeija ja joskus myöskin kansalaiset ovat lähteneet kapinoivaan ja se voi johtaa kansalaissotaan. Ja nyt on Burundin vuoro. Haluaisin onnitella toimittajia ja sanomalehtiä rohkeudesta, jotka totesivat, että heidän täytyy vastustaa tätä, vaikkakin heidän tilansa on tuhottu ja heidän kollegoitaan on murhattu. Burundin tilannetta ei voida hyvää ei geopoliittisesti eikä myöskään humanitaarisesti. Sisäiset konfliktit aiheuttavat nälänhätää kansalaisille ja komission jäsen teidän täytyy Mogherinille välittää viesti, että EUn täytyy nyt toimia ja puuttua tilanteeseen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 me kaikki haluamme yhtyä solidaarisuuteen, jota Ruonin kansaa kohtaan on esitetty. Afrikan unioni on päättänyt siirtää vaaleja puoleltoista kuukaudella, mutta se on epätyydyttävä ratkaisu siksi, että vaalien edellytykset eivät toteudu koska medioita ei ole, eikä äänestyspaikkoja ole, eikä ole poliittista monimuotoisuutta. Meidän täytyy työskennellä myös tämän hyväksi ja kansainvälisen yhteisön velvollisuutena on tehdä diplomaattista työtä, mutta myös käyttää muita keinoja. Meidän on uudelleen suunnattava apu kansalaisyhteisölle ja myös yksilöllisiä sanktioita on esimerkiksi viisumipolitiikalla voidaan estää henkilöiden liikkuvuus tai heidän varansa voidaan jäädyttää sellaisten henkilöiden varat, jotka ovat tämän rikollisuuden ja epävakauden takana. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron herra Bogdanolle. Te olette nyt täällä salissa uudestaan. Halusin antaa teille puheenvuoron aiemmin, mutta saatte sen nyt. Yksi minuutti, olkaa hyvä. io farò un intervento un po' in controtendenza. Niin haluaisin nyt puhua tästä asiasta, koska ei ole paljon eurooppalaisia, jotka kiinnostavat paljon Burundista. Eurooppalaiset haluavat, että Eurooppa tekee asioita, joista on hyöty eurooppalaisille. Kun puhutaan ihmisistä, jotka kuolevat Burundissa, niin se on ikävää. Se on varmaan ikävää monista mutta miksei nyt puhuta kaikista itsemurhista, joita tapahtuu Euroopassa, koska on yrityksiä, jotka eivät toimi, koska on taloutta, joka ei toimi, koska on hallituksia, jotka eivät toimi, koska on paljon laitonta maahanmuuttoa, emmekä tee asialle mitään. Miksi me ensin ajattele niitä, joita emme pysty pelastamaan Välimerellä? Ja miksi nyt puhutaan Burundista, kun ajatellaan vaikka Masaita tai Burman laittomia maahanmuuttoja? Se ei kyllä hävetä puhua asioista, joista ei ole mitään ja hyötyä eurooppalaisille? Siis mitä me nyt ajat, miksi ajattelen nyt Burundia? Tässä nyt puhutaan Burundista, emmekä ajattele Eurooppaa. Mitä hyötyä tästä on tulevaisuudelle? Siis hävettääkö teitä vai ei? Ezzel képviselőtársaim végére értünk a hozzászólások. Arvon kollegat, tämä keskustelu päättyy tähän. Ja nyt pyydän komission jäsen Navracicia puhumaan komission puolesta. Ö, olkaa hyvä. Yes, I see. Puhemies, hyvät jäsenet, kyllä, meidän täytyy tässä seisoa purundilaisten rinnalla sen vuoksi, että tilanne siellä on niin huono ja katastrofaalinen. Ymmärrän kyllä teidän huolenne ja olen avoin ehdotuksillenne. Välitän ne eteenpäin komission varapuheenjohtajalle, korkealle edustajalle Rova Mogherinille. Mutta koska tilanne on niin epävarma ja ei tiedetä, miten tässä käy, niin meidän tulee pitää kaikki vaihtoehdot vielä nyt avoimina. Ja tällä tarkoitan sitä, että totta kai meidän tulee harkita artiklan, kotonoun sopimuksen artiklan 96 mukaisia kuulemisia ja tarkastella myös taloudellista apua. Meidän tulee ottaa huomioon se, että voimme käyttää tässä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan mukaisia välineitä, aivan kuten täällä edustaja Telitska ehdotti. Meidän tulee nyt kuitenkin asettaa etusijalle se, että tilanne ratkaistaan rauhanomaisesti ja että päästään poliittiseen vuoropuheluun. Ja siksi meidän tulee tukea alueellisia voimia ja Afrikan unionia ja saada jonkinlainen konsensus aikaan siitä, kuinka vaalit voidaan järjestää rauhallisesti. Jatkamme tilanteen tarkkailua kaikin tavoin ja te teette varmasti samoin. Ja olette tästä lähestymistavasta varmasti samaa mieltä. Olen kiitollinen siitä, että parlamentti pitää tätä tärkeää asiaa agendalla myös komissiossa. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen, arvoisat parlamentin jäseneksi. Tämä keskustelu päättyy.